So, uh, uh, as I was saying, I will have two requests. One... Kuten olin sanomassa, pari pyyntiä, pyyntöä yksi tulkeille. Ehkä he pystyisivät auttamaan meitä uh, pidentämään kokousta hiukan ja pyydän, että varjoesittelijät puhuisivat mahdollisimman lyhyesti. Um, meidän esittelemme juuri sanoi, että hän on avoin kaikille ehdotuksille. Ensin EPPstä, edustaja Salafranka, olkaa hyvä. Kiitos, olen erittäin lyhyt sananen. Haluan esittää anteeksi pyytäni kollega Fichasin puolesta, joka on varjoistelija Mikrofinen puolesta. Hän, on, hän pyysi minua esittämään onnittelut työstä ja hän ilmoittaa, että on valmis tukemaan sitä linjaa, jonka eh, tällä Rovarena on esittänyt. Hän myöskin toivoo, että tarkistukset, joita tehdään, tulevat olemaan tämän suuntaisia, mutta hän tulee tekemään tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että vahvistetaan kaupan ulottuvuutta tässä Euroopan unionin Afrikan strategiassa, joka on liittyy esimerkiksi eh, eri ulottuvuuksien kaavassa. Ja lopuksi voisin todeta vielä, että on toista, että hän on valmis eh, saattamaan valmiiksi tämän eh, mietinnön, jota herra Ponka tekee kehitystyöstövaliokunnassa ja tärkeintä saamme aikaan tasapainoisen ja myönteisen lausunnon tästä valiokunnasta. Thank you very much for the ECR. Paljon kiitoksia ECRstä, olkaa hyvä. Of, um, Vice President. Minä puhun äh, Jan Saradin nimissä. Hänellä oli hyvin pitkät kommentit, jotka minä tässä nyt äh, tiivistän. ECR voi noudattaa teitä monissa teidän poliittisissa ja kaupallisissa äh, suosituksissa. Niin kiitokset siitä työstä, mitä olette jo tehneet. Me haluaisimme mukaan myös yksityisen sektorin ja että katsottaisiin myös muita projekteja, jotka mobilisoivat nyt paikallisesti rahoitusta ja meidän pitäisi katsoa, miten voimme auttaa parantamaan ja rakentamaan kapasiteettia noissa maissa ja että voisimme auttaa heitä kehittämään heidän maatalouttaan tuotannollisemmaksi. Ja äh, loput äh, kommentit äh, toimitan teille ja ehkäpä muille varjoesittelijöille, mutta jatketaan tällä tiellä. Thank you very much. I turn to Al. Paljon kiitoksia. Nyt käännän Alden puoleen. Ähm, Lund. Äh, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, olen onnellinen, että voin puhua tästä tärkeästä asiasta. Euroopan ja Afrikan suhde on ensiarvoisen tärkeä yhä enemmän ja enemmän näiden kahden mantereen kohtelun yhteyden vuoksi vaikuttaa, että tämä yhteys vaikuttaa äh, talouteen. Haluaisin välittää teille esittelemän Pongan viestin meidän täytyy keskittyä Afrikassa kehitykseen. Sen täytyy olla työmme keskiössä ja haluaisin myöskin Maria Arena esittelijä kiittää hänen työstään ja pohdinnastaan liittyen siihen rooliin, joka kaupalla on Euroopan unionin uuden, uudessa Afrikan strategiassa. Haluaisin lisätä muutamia seikkoja ja tulen esittämään Alden nimissä tämän kaltaisia tarkistuksia. Ensinnäkin pohdinnan täytyy pyrkiä vastaamaan kysymykseen siitä, kuinka kauppa voi hyödyttää Afrikkaa ja sen talouden kehitystä. Tiedämme, että talous luo kasvua, mutta kasvun ja kehityksen välinen suhde ei aina ole selvä. Tietyt taloudet ovat hyvin arkoja Afrikassa. Ne eivät ole kovinkaan monimuotoisia, siksi ne ovat maailmantalouden heilahteluiden armoilla. Meidän täytyy tämän lisäksi myöskin tukea poliittisia ja teknisiä äm, taitoja alueella tämän lisäksi Aid for Trade-periaatetta tuen. Sen täytyy olla strategiamme ytimessä. Me tarvitsemme Afrikassa afrikkalaisen ongelmiin, afrikkalaisen ratkaisun. Ja tämä liittyy myöskin kysymykseen Afrikasta vapaakauppa-alueena varmastikin. Tämän lisäksi me korostamme investointien roolia ja Euroopan investointipankin roolia, että voisimme kestävän kehityksen projekteja rahoittaa eh, sellaisia projekteja, jotka lyövät, luovat työpaikkoja ja tulevaisuutta mantereille. Tässä ajattelen digitaalitaloutta, internettiä tai infrastruktuurin eh, modernisoimista, terveydenhuollon alalla ja hoitojen alalla. Meidän myöskin tukea yksityissektoria ja yrittäjyyttä. Lopuksi me tarvitsemme enemmän yhteyksiä julkisiin päätöksentekijöihin. Meidän täytyy vahvistaa tätä yhteyttä kansalaisyhteiskuntaan. Esimerkiksi meillä voisi olla yrittäjäfoorumi, jolla on yrittäjä yritysten johtajia. Siellä voitaisiin parhaita käytänteitä vaihtaa. Ja meillä voisi olla myöskin eri järjestöistä naisia, jotka ovat hyvin edustettuna tuolla kentällä. Ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin todeta, että afrikkalaiset naiset ovat erittäin yrittäjähenkisiä. Ähm, edellisen huippukokouksen valmistelu Afrikka-Ranska-kokoukseen äh, osallistuin. Siellä oli osanottajia ympäri Afrikkaa ja tapasin erittäin hämmästyttäviä naisyrittäjiä tuossa tilaisuudessa ja haluaisin korostaa heidän rooliaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Toivon, että kaikki voisivat rajoittaa puheaikansa muutaman minuutin. Helmut Scholz, QE, olkaa hyvä. Meillä oli lyhyt saarinen, koska oli paikalla, mutta hän pyysi minua välittämään esittämään viestin, että hän on yhdeltä esittelijä lähestymistä vasta ja haluan kiittää tehdystä esityksestä. Hän toistaa sen, että EUn investointipolitiikan Afrikassa tulisi vahvistaa reilua kauppaa ja tukea solidaarisuuden taloutta, ottaa huomioon sukupuolinäkökanta, eikä saisi välittömän välissä tai suoranaisesti edistää korruptiota, vaan edistää hyvää hallintoa ja verotuksesta oikeudenmukaisuutta ja myöskin vahvistaa sitä, että julkinen sektori noudattaa vastuullisuutta verotuksessa ja tärkeää on, että ei lisätä velkaa Afrikan maissa, vaan että on, on vastuullista valtion äh, velkojen, velkan, velan kehittämistä. Kiitos. Paljon kiitoksia yhteistyöstänne. Kiitokset äh, kollega Hautala Vihreät. Minä olen tunnettu siitä, että olen nopea puhuja tai en puhun hyvin pitkään. Maria Arenan äh, lausuntoluonnoksessa on paljon asioita, jotka ovat tärkeitä ja me voisimme ehkä hieman niitä enemmän käsitellä joitain kohtia, jotka ovat erityisen tärkeitä – Esimerkiksi se, että parannetaan yrittämisen ilmapiiriä. Siihen liittyy hyvä hallinto, avoimuus ja korruptiovastainen taistelu, joten haluaisin tähän hieman tarkempaa. Ja sitten kannatan niin hyvin paljon ja arvostan sitä, mitä Allen esittelijä, varjoesittelijä sanoi kaupasta ja naisten asemasta. Ja sitten vielä lopuksi meillä on Euroopan rahasto kestävälle kehitykselle ja tämä on nimenomaan keino saada yksityinen sektori mukaan kestävään kehitykseen. Tästä voisimme mainita jotakin ja tämä on varmasti erittäin hyvä täydennys kehitysvaliokunnalle. E kollega Paljon kiitoksia kollega Begin EFDD. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin Maria Areenaa kiittää erittäin hienosta työstä. Aivan varmasti olimme samaa mieltä lähestymistavan kanssa, joka tässä on valittu. Me pyrimme oman panoksemme tai visiomme antamaan asiaan ja todellakin pyrimme ratkaisemaan suuria ongelmia Afrikassa. Sitä on aivan liian aikaa pidetty pankkina ja siitä pitäisi tulla ennemminkin mahdollisuus, mahdollisuus afrikkalaisille ja myöskin mahdollisuus meille. Eli tämä on varmastikin äh, hyvä mahdollisuus vastuullistaa kauppaa. Me olemme mineraalien osalta näin tehneet. Sehän on aivan ensiarvoista ja meillä on varmastikin hyvin paljon mahdollisuuksia, äh, koska meillä on suuri vastuu Afrikkaa kohtaan myös kumppanina. Meillä on mahdollisuus paljon kehittää eri aloitteita, jotka pyrkivät tämän mantereen kehittämiseen. Tämähän on tulevaisuudessa kaikkein suurimpia kasvun kehtoja ja me tulemme käsittelemään kaikkia näitä kysymyksiä. Paljon kiitoksia. David Muotin on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. When you're up against the clock, we're just very quickly. I wanted to take the floor because... Ihan nopeasti tässä vaikuttaa siltä, että kaikki tukevat. Mutta kohta se kuitenkin on minusta aika vaarallinen, koska siinä sanotaan, että kauppaetuisuus pyrkimykset eivät ole vaikuttaneet mitenkään maiden kehitykseen. Anything But Arms ja GSP Plus, tulkietuisuusohjelma ovat auttaneet. On eri asia, jos sanotaan, että ne eivät ole olleet tehokkaita. Sitten minä voin sitä tukea. Olen samaa mieltä kaikkien kollegoiden kanssa. Meidän pitäisi tehdä enemmän Aid for Tradeille ja yrittää auttaa näitä ja poistaa esimerkiksi poliittisia kaupan esteitä ja niin edelleen. Mutta tämä yksi virke, sitä täytyy hieman sopeuttaa. Very much and I turn... Paljon kiitoksia. Nyt käännyn komissioon. Aivan kaikkien lyhyintä puheenvuoroa varten, jos tämä on mahdollista, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saamme osallistua tähän uh, keskusteluun. Meidän perustamme tiedonanto, jota valmistelimme, mutta niin kuin tavallista tiedonannossa täytyy kattaa monia eri kysymyksiä. Tämän niin toivon, että me teimme työtä, joka meni oikeaan suuntaan, niin että se myös näkyy siitä niin, että kaiken kattava prioriteetti, jota me tavoittelemme, on, että Afrikassa täytyy luoda työpaikkoja. Lähtökohtana ajattelulle on, että demografisen kehityksen suuruusluokka verrattuna työpaikkojen luomiseen viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvu on ollut noin 5 prosenttia ja työpaikkoja on luotu 3 miljoonaa vuodessa. Vuoteen 2035 tarvitaan 12 miljoonaa työpaikkaa vuodessa. Joten on olemassa todellisia vaaroja, että emme pysty hallitsemaan tätä. Yksi tapa vastata tai auttaa on se, mitä täällä jo mainittiin, investoinnit, Euroopan investointisuunnitelma. Investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä, jos halutaan olla työpaikkoja Joten investointeja, joilla saadaan aikaan teollistumista, lisäarvoa, kehitetään arvonluontiketjuja ja saadaan aikaan kunnollisia työpaikkoja, joten tässä suunnitelmassa on nämä ulottuvuudet ja myöskin tuki, jolla pyritään ottamaan säädösympäristön parantamisessa ja myöskin investointiilmapiiriä, joten tässä on täydentävyyttä mikä pyrkii siihen, että parannetaan investointi ilmapiiriä. Tarkoitus vetää Afrikassa paljon mukaan siitä luodaan ohjaavia suuntavivoja investointipolitiikan harjoittamiselle. Epävarmuus säätelyympäristössä on riski investoinnille eräissä osissa Afrikkaa, koska on totta, Afrikkaa ei voida katsoa yhtenä. Afrikka on 54-55 maata. Ne ovat kaikki eri kehitysvaiheessa eri tilanteissa, ja tämä on tärkeää. Joten ajatellen tätä lausunnonluonnosta huippukokouksessa pyritään asettamaan tavoitteita, jotka liittyvät investoinnin periaatteisiin, ja ne kautta pyritään näitä riskejä vähentämään samalla aikaan suuntapäivää politiikkaa niin, että on äh, osallistavaa äh, ilmastoinnistontaa, joten nämä, nämä tulevat ylisti heijastamaan – hyviä käytänteitä investoinneissa, edistämään avoimuutta, oikeudellista varmuutta, oikeusvaltiota ja hyvää hallintoperiaatetta yrityksessä, eikä niitä ole poimittu vain jostakin. Ne ovat peräisin samanlaisista aloitteista, he ovat tyhneet esimerkiksi UNCTAD, eh, AKOP-teemaat, Ja, ja tämä ei ole mitään pakollista, kysymys on yleisestä sopimuksesta eh, Afrikan unionin ja Euroopan unionin välillä periaatteista, jotka ovat ensimmäinen askel – siinä, että luodaan tarvittava ympäristö. Paljon kiitoksia. Nyt palaamme vielä esittelemme. Maria, ole hyvä. Paljon kiitoksia, kiitoksia kaikkien puheenvuorosta. Haluaisin rauhoitella David Martinia, kun toteamme, että kauppaprioriteetit eivät tehneet mahdolliseksi teollistaa maita. Tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät ole riittäviä siihen. Meidän täytyy tiettyjä toimia siis pyrkiä vahvistamaan kysymyksissä. Ei ole se, että kauppaprioriteetteja haluttaisiin kritisoida. Ne eivät olleet vain riittävät näiden maiden teollistamiseen. Eli tässä voidaan ehkäpä muotoilla asiaa uudelleen, mutta me olemme hyvin, hyvin tiukoissa rajoissa. Meillä on tietty määrä kirjaimia, joita voimme käyttää – Joten pyrimme ymmärrettävän lähestymisen saamaan aikaan. Paljon kiitoksia ja haluaisin kiittää myöskin komissiota puheenvuorosta. Me olemme todellakin tässä logiikassa äh, mukana, jossa pohdimme kaupan antamaa tukea työllisyydelle. Tämä on erittäin tärkeä asia Afrikassa myöskin maahanmuuttovirtojen vuoksi. Ja kaikki liittyy siis samaan aihepiiriin. Te viittasitte tiettyihin pohdintoihin ja suosituksiin. Ja todellakin meidän pitää pyrkiä löytämään yhteinen näkökulma omaa strategiamme ja mm, tämän yhtenäisen vaihtoehdon välillä. Eli todellakin olen aivan samaa mieltä siinä, mitä sanoitte. Ja olen suuresti samaa mieltä kaikkien näiden puheenvuorojen kanssa. Me pyrimme tekemään yhteistyötä, jotta voisimme laajentaa tätä pientä lausuntoa, joka oli hyvin, hyvin rajallinen pituudeltaan. Pyrimme saamaan aikaan hyvän lausunnon. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitoksia myöskin tästä optimismista ja avoimuudesta. tarkistus, sen takaraja ensimmäinen syyskuuta kello 12. Ja hyvät kollegat, pyrkikää muistamaan, että tarkistukset, tarkistusten sisältö ja